muistuttaa teitä, teitä vielä siitä, että edustaja Martinin mietinnöstä äänestetään keskiviikkona ja e, istunto jatkuu huomenna kello 9.13 e, ja 15.24. E, Te olette saaneet esityslistan, se on myös internetissä. Näin kokous päättyy. Kiitos.